11. Sitten seuraava kohta erityislistalla. Seuraava kohta on suullinen kysymys järjestelyrahoitusten myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaselle ja sen soveltamisen yhteiskunnalliset ehdot. Sen ovat esittäneet kolmen poliittisen ryhmän edustajat. Ensimmäisen puheenvuoron saa kahdeksi minuutiksi Zdanoka. Thank you. Chairman. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Minä olen Latviasta maasta, johon rahoituskriisi on pahasti iskenyt, ja Latvia uhkaisi konkurssi, jos ei se saisi rahoitustukea ulkomailta. Latvia on saanut kansainväliseltä valuuttarahastolta ja EU-ta tästä tukea, mutta Latvian hallituksen täytyy tehdä budjettileikkauksia ennakkoehtona. se teki näin pienentämällä eläkkeitä 10 prosentilla. Ja, ja lasten äitien, työstä käytävien äitien la, lapsiavustuksia 10 prosentilla ja kohtamalla myöskin verotuskynnys, laskemalla verotuskynnystä. Ja tämä oli juustohöylä leikkaus, olipa eläke 100 tai 1000 euroa. Ja komissio piti myönteisenä tällaisia leikkauksia ja allekirjoitti tämän yhteisymmärrystä koskevan muistion, mutta oli ihan selvää, että tällaiset summaariset leikkaukset iskevät kaikkein heikommassa asema olevia. Ja tämä Euroopan köyden vastaisena vuonna. Latvian tilanne ei ole mitenkään ainutlaatuinen Euroopassa. Unkari ja Romania ovat saaneet myös yhteislainoja. Tällainen ennakkotapaus, jossa hyväksytään epäsosiaalisia toimenpiteitä. Tätä ei voi hyvä luoda. Komission jäsen voi sanoa, että mehän annamme vain rahaa. Jäsenvaltioiden hallitukset ovat vastuussa sosiaalipolitiikasta. Mutta sosiaaliset oikeudet ovat oikeasti sitovia EU-instituutioille, mikä merkitsee, että kaikki mitä instituutiot tekevät mitataan myös sosiaalisia oikeuksia vasten. Muuten sanat korkeasta sosiaalisesta turvasta turvasta on tavoitteena kuulostaa lähinnä ironiselta. Kiitoksia. Sitten Lin, kaksi minuuttia. Tässä ei ole kysymys siitä, että jäsenvaltioille sanellaan se, mitä jäsenvaltioiden pitäisi tai ei pitäisi tehdä ja miten niiden tulisi rahansa käyttää. Jokaisella maalla on omat prioriteettinsa, kun ne pyrkivät pois äh, talousvaikeuksista. Mutta kun jäsenvaltiot saavat tällaista apua EU-sta tämän säännöksen puitteissa, niin niitä tulisi rohkaita, rohkaista käyttämään rahat Euroopan unionin periaatteita kunnioittaen. Eli että ei jätetä huomiota sosiaalista suojelua ja yhteiskunnan sisällyttämistä. Tämä äh, talouskriisi on iskeytynyt Euroopan unionin kovasti. On aivan oikein, että tällainen rahasto on olemassa. Miljoonat ihmiset ovat menettäneet työpaikkansa ja monet, jotka ovat menettäneet työpaikkansa, ovat kaikkein heikommassa asemassa ja kaikkein epätodennäköisimmin löytävät uuden työpaikan nopeasti. Siitä syystä on tärkeää, että sosiaaliset turvaverkostot näissä jäsenvaltioissa eivät jää huomaamatta. Suurissa kysymyksissä olemme erityisesti kysyneet sitä, täytyykö jäsenvaltioita vaatia sisällyttämään kertomuksiinsa sosiaalisten vaikutusten arvio. Haluaisin tietää komissiolta, onko näin. On tärkeää, että me välitämme oikean viestin niille jäsenvaltioille, jotka saavat eurooppalaista rahoitusta tämän talousavun puitteissa. Minusta meidän täytyy tehdä selväksi se, että komissio saattaa ottaa huomioon myös sen tavan, jolla kaikkein heikommassa asemassa olevia on autettu ennen kuin mennään pidemmälle annetaan lisäapua. Kun jäsenvaltiot ovat talousvaikeuksissa, niin hyvin usein on vaikea jatkaa sosiaalisten velvoitteiden täyttämistä. Ja näin ollen olemmekin esittäneet tämän suullisen kysymyksen. Siitä syystä on tärkeää muistaa, että tämä talouskriisi sisältää myös inhimilliset kasvot. Ja nuo kasvot ovat usein edustettuna juuri niiden toimesta, jotka ovat kaikkein syrjäytyneimmässä asemassa yhteiskunnassamme. Kiitoksia, sitten Terkas, kaksi minuuttia. Kiitoksia, puhemies, komission jäsen. Ennen kysymystä luin nämä aikaisemmat, ja siellä oli esillä, millaisia kantoja parlamentti oli osoittanut näihin kysymyksiin. Ja 24. huhtikuuta tänä vuonna parlamentti hyväksyi lainsäädäntöpäätöslauselman, jossa uudistettiin asetusta vuodelta 2002, joka sääntelee näitä rahoitusvälineitä. Ja päätöslauselmassa parlamentti kannatti näitä tukia, jotka liittyvät erityisiin ongelmiin, joita on julkisrahoituksessa valtioissa, kriisi on eniten koskenut. Ja siinä on vaadittu solidaarisuutta kaikilta jäsenvaltioilta mutta samalla komission jäsen parlamentti totesi, että tuki niitä ehtoja ja niihin liittyy neljä kriteeriä. Ja ne ovat yhteisön kriteereitä. Ensinnäkin julkisten varainkäytön laatu, sitten sosiaaliturvajärjestelmä, kestävä kehitys, sitten hyvä työllisyyspolitiikka ja myöskin ilmastonmuutoksen torjunta. No tietysti nämä ovat meille kaikille hyviä tavoitteita, ja niitä on myöskin noudatettava maissanne. Muutama kuukausi sitten olemme saaneet pal- aika paljon mietin tietoja kansalaisista, kansalaisjärjestöistä, monista maista, jossa viisikin miljardia on annettu tukeen, julkisen, hallinnon tukeen. Ja kuten kollegani sanoi, 40 prosentin leikkauksia koulutukseen – 10 prosentin leikkauksia eläkkeisiin, tukia on joissain aloilla alennettu puoleen. Eli parlamentti haluaisi vähintäänkin ikään kuin me olisimme tukemassa näitä muutoksia, ikään kuin me olisimme rikoskumppaneita, eli että Eurooppa hyökkäisi näiden maiden kimppuun. Ja meidän täytyy välttää se, että suurin lasku lankea kaikkein vähäosaisimmille. Sitten komission jäsen Almunia. Kiitoksia puhemies, parlamentin jäsenet. Latvian, Unkarin, Romanian ongelmat, nehän ovat kolme maata EU:ssa, jotka saavat lainoja. Nämä ovat ongelmia, joita parlamentti, eikä komissio, eikä EU luonut. Nämä ovat ongelmia, jotka johtuvat talouskriisistä, mutta sitä on pahentanut vielä huono politiikka poliittisella tasolla näissä maissa. Koska on, samalla alueella on maita kuin Latvia tai Unkari tai Romania lähellä, niissä maissa ei ole samoja ongelmia ja siellä pystytään hoitamaan kriisiä paremmalla tavalla saamalla tukea kohesio- ja rakennerahastoista. EU-jäsenyys antaa suojaa ja myöskin euro antaa suojaa, mutta kuitenkaan pyytämättä apua. Miksi nämä kolme maata joutuivat pyytämään apua? Miksi meidän on pitänyt lainata niille rahaa? Se ei ole parlamentin eikä komission syy, eikä EUn syy yleensäkään, vaan varoja on huonosti hallinnoitu näissä maissa – No miten me sitten autamme näitä maita? Me lainaamme niille rahaa ja kukaan ei lainaa ilman ehtoja. Ja meillä ei ole parlamentin eikä neuvoston lupa lainata ilman lainoja. Eli lainoihin liittyy aina ehtoja. Ja ehdot ovat kovia, koska niiden tilannekin on, maiden tilanne on hyvin hankala. Mutta me sanoimme, että rahaa ei pidä pyytää rakenne- ja kohen, kohesiorahastoista. Älkää leikatko tukia niiltä, jotka sitä eniten tarvitsevat. Joskus onnistumme ja joskus ikävä kyllä emme, koska se ei riipu meistä, vaan heistä. Olen siis samaa mieltä näistä huolenaiheista ja minä kaikkien teidän nimissä välitän nämä huolenaiheet hallitukselle EUn nimissä yli kolme miljardia laina Latvialle. Ja Romanian ja Unkarin osalta nämä summat ovat vielä suuremmat. Mutta kukaan ei lainaa ilman ehtoja. Myöskään emme voi tehdä päätöksiä, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille. Mutta me muistutamme hallituksille ja parlamenteille näissä maissa, että ensinnäkin vastuu siitä, että tämä kriisi tässä maassa on näin paha, vaikka maaprosessi ei ole niin paha. Ja myöskin on toimia, joihin ei voi ryhtyä, ja me emme ole valmiita lainaamaan rahaa siksi, että ryhdytään toimiin, jotka menevät pidemmälle kuin mikä on ehdottoman tarpeellista varanhoidon oikaisemiseksi. Ja myöskin myöskään lainoja ei pidä pyytää, mikäli ne eivät ole ehdottoman tarpeellisia. Kiitoksia komission jäsen. Sitten ryhmien nimissä puhuvat kansanpuolueesta Goses kaksi minuuttia. Merci, monsieur le président. Monsieur le... Kiitos puhemies, herra komission jäsen. Se, minkä komission jäsen sanoi, tarjosi oikean vastaukseen esitettyyn kysymykseen – Euroopan unioni ei tarjoa varoja ehdoitta käyttöön. Julkisten menojen laatu, kestävän kehityksen tavoite, työllisyyspolitiikka ja ilmastonmuutos, nämä tavoitteet on ehdota mainittu, mutta myöskin se, että mahdollisimman nopeasti vastataan sehän hallinnon puutteisiin niin, että autettavat maat kykenisivät nousemaan oikealle tasolle. Mutta nykykriisissä ei pidä liioitella ehdollistamista. Täytyy luottaa niiden maiden hallituksen, jotka Euroopan tukea saavat, että ne toteuttaisivat vaadittavaa politiikkaa, eivätkä palaisi menneisiin virheisiin. Totta kai sosiaalimenot ovat suuria, ne täytyy säilyttää, mutta täytyy luottaa jäsenvaltioihin, että ne omaksuisivat välttämättömät toimeen tilanteen korjaamiseksi ja eivät eikä sitten kontrolloitaisi uppiniskaasti niin, että mikä on tehotonta uusia tukia myönnettäessä täytyy arvioida, miten jäsenvaltiot ovat käyttäneet EUn apua, ja silloin pitäisi ehkä pitää tehdä johdopäätökset sitä, onko soveltumattomia keinoja käytetty esimerkiksi sosiaalisektorilla. Sitten sosiaalidemokraattisesta ryhmästä Beres, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen varmasti muistatte, miten 24.4. komissio Serkasan tästä muistatti silloin, kun me hyväksyimme ja ratifioimme maksutosiin liittyvän asiakirjan, niin esitimme kaksi ehtoa. Ensimmäinen niistä oli se, että nämä tuo, tuet ovat ehdollisia, siis sosiaalisesti katsoen, ja sitten sen lisäksi, että meillä on avoimuus suhteessa tähän parlamenttiin. Nämä olivat ne ehdot, joilla sopimukset solvittiin kyseisten jäsenvaltioiden kanssa. Ja mielestäni tämänpäiväinen keskustelu on nimenomaan hyödyllinen demokraattinen keskustelu, joka todistaa, jonka täytyy nimenomaan todistaa tästä tehokkuudesta. Me olemme aivan kriittisessä tilanteessa Euroopan unionin näkökulmasta katsottuna ja näemme selkeästi, että tämä kriisi on kyseenalaistanut aivan perustavanlaatuiset asiat solidaarisuuden jäsenvaltioiden välillä, varsinkin suhteessa toisiin ja uusiin jäsenvaltioihin. Ja Romaniassa saadut uutiset ovat vain huonontaneet tilannetta, kun otetaan huomioon poliittinen öö, epävarmuus. Se osoittaa, että olemme suurissa vaikeuksissa. Ja en haluaisi, että tällä toistamme menneisyyden virheitä, varsinkin niitä, joita IMF on tehnyt. ja Se on vain huonontanut jo entistä huonoa tilannetta. Olen aivan eri mieltä Jean-Paul Gauzessin kanssa, kun hän kannustaa meitä olemaan tekemättä erilaisia valvontatoimia ja arvioimaan tuen laatua. Juuri silloin, kun apu myönnetään, täytyy tämä, nämä ehdotkin määritellä. Ja minusta vaikuttaa siltä, että hyvin useissa tapauksissa ei ole tarkasteltu juuri näitä ehtoja, vaan ollaan suljettu silmät. Me emme tänä päivänä voi hyväksyä Euroopan unionin sisällä sitä, että kaikkein heikommassa asemassa olevat joutuvat maksamaan tästä politiikasta enkä halua syyttää komissiota huonosta hallinnosta. Latvian politiikassa. Ja meidän täytyy jatkaa tällä tiellä, mutta me emme kuitenkaan voi hyväksyä sitä, että Euroopan unionin budjetin sitominen tähän kysymykseen meidän solidaarisuutemme suhteessa Latviaan tapahtuu kaikkein heikoimpien kustannuksella – sillä solidaarisuutta täytyy olla ja meidän täytyy saada aikaiseksi tasapaino Latvian taloudessa. Kiitoksia. Seuraavaksi liberaaliryhmästä Harkin, kaksi minuuttia. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos, puhemies. EUn sosiaalisuojajärjestelmä on EUn strategisen tavoitteen ytimessä, jossa pyritään parempaan sosiaalisen kohdaseen, työllisyyden kasvuun ja taloudellisen kriisin aikana köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen uhkaa monia kansalaisia, erityisesti niitä, jotka ovat marginaalisessa asemassa. Niille, jotka ovat joutuneet työttömiksi tai jotka ovat riippuvaisia eri jäsenvaltioiden sosiaalisista turvaverkoista. Tässä kysymyksessä kysytään komissiolta, pyrkivätkö ne valtavirtaistamaan sosiaali sen in, inkluusion järjestelmää sellaisessa tapauksessa, jossa jäsenvaltiot saavat ää, maksuttaa se tukea. Minä aina vastustan ylemmääräistä ehdollistamista ja turhaa byrokratiaa. Tämä pätee jäsenmaihin, pk-yrityksiin ja kansalaisiin. Mutta silloin kun on sosiaalisen inkluusion toteuttaminen, niin silloin tämä on erittäin tärkeää. Me voimme, miksi me tuotamme hirveästi asiakirjoja sosiaalisesta äh, inkluusiosta, jossa me samaan aikaan valtavirtaista tätä politiikkaa. Komissio on tarvinnut, että näille lainoille annettiin tiukat ehdot, mutta minulle ei tullut selväksi, mitkä nuo ehdot ja kuuluuko niihin sosiaalista ehdollistamista. Riippumatta niistä oloissa, joissa EU-varoja myönnetään, me emme voi pestä käsiämme ja toivoa parasta. Meiltä on pyydetty luottamaan jäsenvaltioihin. Jäsenvaltioihin luottaminen on, on mukavaa, mutta ää, luottamus on aina ansaittava. Jos huolena aiheita on, niin ne pitää sitten käsitellä. Kiitoksia. Sitten vasemmisto ryhmän, ryhmän nimissä. Lyöjahik, yksi minuutti. Merci, Kiitos, puhemies, hyvät kollegat. Useimmat taloustieteilijät sanovat, että kriisi johtuu pitkälti ri- työntekijöiden tuottamaan rikkauden siirtymistä pääomalle ja ne maat, joissa sosiaaliturva on säilytetty, julkiset palvelut on pidetty yllä, siellä väestö on vähemmän kärsinyt kriisistä, mutta tämän illan ongelma on ehdollistamisen luonne, ehtojen, joita leitetään eurooppalaisen avun ja kansainvälisen valittarahaston tukeen. Jos äh, rakennesuunnitelmalla vähennetään koulutusta, sosiaaliturvaa, yksityistä tai julkista sektoria mukaan lukien, yleishyödylliset sosiaalipalvelut niin siitä on tullut nyt tehotonta politiikkaa ja täytyy myöntää, että tämä vaan pahentaa kriisiä, työttömyyttä ja köyhyyttä, minkä vuoksi meidän mielestä täytyy kääntää ylös alaisen edustamisen kriteerit ja, ja päättää, että Euroopan ja kansainvälisen valuuttarahaston apua voidaan ehdollistaa uusiin luotteihin uusilla kriteereillä, joilla pyritään uuteen rikkauden jakamiseen palkan, minimipalkan äh, eläkkeiden kohtamiseen, jolla pyritään ylläpitämään korkean sosiaalisen suojan tasoa ja tarjoamaan työpaikkoja kaikille, sillä taloudellinen edistys kulkee taloudellisen tehokkuuden kanssa käsikädessä. Kiitoksia sitten muut puhujat. Ensimmäisenä Karins kaksi minuuttia. Godājamais Kiitoksia, puhemies. Arvoisa komission jäsen. Euroopan komissio on osoittanut, että ne maat, jotka ovat nyt suurissa vaikeuksissa kriisin takia, mihin suuntaan niiden pitäisi siirtyä. Vakaat sosiaalijärjestelmät ovat ilman vahvaa taloutta mahdottomia ylläpitää. Ja kollega on ehtonut, että ehdot, jotka liittyvät avunantoon, niitä pitäisi tiukentaa, mutta minusta ei ole näin. Pikemminkin pitäisi miettiä sitä, että kriteereitä laajennetaan. Rahoitusapua ei pidä miettiä vain budjetin ja talouden tasapainottamiseksi, vaan myöskin pitää miettiä kansantaloutta. Kansantalouteen sijoittaminen on tärkeää jotta voidaan taata pitkällä aikavälillä vakaat sosiaalijärjestelmät. Ja sitten millaisia tukijärjestelmiä voidaan kehittää jäsenvaltioissa, joissa on nyt ongelmia. Vakauttaminen ja kriisistä selviäminen liittyvät hyvin läheisesti EU-politiikkaan. Tasapainoinen toiminta kantaa hedelmää myöskin EU-tasolla. Ja talousapu ei voi olla ainoa keino auttaa näitä maita. Meillä pitää olla monimutkaisia ratkaisuja, jotka edistävät taloudellista kehitystä koko EUn alueella. Kiitoksia. Sitten Gönch, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, maat, joista nyt puhumme, ovat uusia jäsenvaltioita EU:ssa. Ja aikaisemmin piti hoitaa rakenneuudistuksista, jotta vapailla markkinoilla pystyy kilpailemaan. Ja sinne piti kehittää uusia talousrakenteita. Ja nyt kansalaisilla ei ole paljon varauksia. Heidän on vaikea maksaa asuntolainojaan. Ja on yhä enemmän ongelmia ja yhä vähemmän sosiaaliapuja hallituksen taholta. Seurauksena on se, että epävakaus leviää yhä pidemmälle ja populismi myöskin leviää. Kaikki tämä on pidettävä mielessä ja näin meidän täytyy toimia eurooppalaisen solidaarisuuden nimissä. Kiitoksia. Sitten Klute, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Aihe, josta nyt keskustellaan, no se on ollut parlamentin esityslistalla jo useamman kerran. Tällä kertaa komissio on keskittynyt kans, kansainvälisen valuuttarahaston myöntämiin lainoihin ja niihin liittyviin ehtoihin. Ja olemme kysyneet komissiolta jo monen kertaan. Viime vuoden marraskuussa pyysimme, että komissio analysoitsi pankkien toiminnan vaikutuksia. Ja sitten tämän vuoden huhtikuussa parlamentti toisti tämän pyynnön ja parlamentti pyysi, että tehdään komission ja jäsenvaltioiden tasolla analyysi yksityiskohtaisesti ja jossa puhutaan tähän tukeen liittyvistä ehdoista. Tietääkseni tähän kysymykseen ei vielä tähän päivään mennessä ole vastattu ja kysyisinkin, onko todellakin niin, että näihin kysymyksiin ei ole vastattu ja mikäli näin on, niin sitten toinen kysymys on, miksi näihin kysymyksiin ei ole vastattu. Ja kolmas kysymys oli sitten, milloin voimme odottaa vastausta näihin kysymyksiin. Kiitoksia. Seuraavaksi Stolojan kaksi minuuttia. Mulțumesc, domnule președinte. Kiitoksia, puhemies. Minä edustan maata, jonka taloustilanne taseen osalta on nyt hankalassa tilanteessa. Olen siis Romaniasta ja haluaisin kiittää komissiota siitä, että se on toiminut niin nopeasti. Ja tätä rahoitustukea on saatu hyvin nopeasti. Ilman tätä tukea Romanian yhteiskunnalliset ja taloudelliset ongelmat olisivat vielä paljon pahempia Ja tietysti on, näissä maissa on paljon yhteiskunnallisia ongelmia, jotka ovat saaneet näitä varoja. Ja voimme tietysti keskustella siitä, millaisia yhteiskunnallisia ehtoja pitäisi liittää näihin maksusopimuksiin. Jos asiaa katsotaan niin, silloin pitää myöskin muistaa, että sosiaaliturvajärjestelmät, joita on näissä maissa, ja nyt epätasapaino on syntynyt, ja siksi tämä tuki on ollut tarpeen. Eli jos puhutaan yhteiskunnallisista ehdoista, niin täytyy ehdottomasti keskustella myöskin uudistuksista näissä sosiaalisissa järjestelmissä. Ensinnäkin eläkejärjestelmä. Niiden kestävyys, rahoituksellinen kestävyys pitää ottaa keskipisteeksi. Ja sitten näitä ongelmia voidaan pystyä ratkomaan. Kiitoksia. Derossa yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Ja komissio jäsen Almunia, ILO sanoi äskettäin kesäkuussa, että tästä kriisistä, oli vielä, äh, tästä kriisistä ollaan pääsemässä ja pelkää pahoin, että näin ei ole. Se, mitä meidän pitäisi saada aikaiseksi tämän kriisin lopussa, on kestävämpi talous, jossa on oikeudenmukainen globalisaatio, enemmän työpaikkoja ja parempi äh, vuosituhannen tavoitteiden implementointi. Kuitenkaan valitettavasti tähän ei olla menossa, vaan se, mitä tapahtuu, on, että Pankit pyrkivät pelkästään säilyttämään omat etuoikeutensa. Samalla kun komissio sanktioi miljardien eurojen pumppaamista, kun pyritään pelastamaan Iranin pankit, niin meillä on Iranissa hallitus, joka juuri tällä hetkellä pyrkii tuhoamaan paikallisen kehityksen yhteisökehitysohjelmat, joita taas Euroopan unioni puolestaan tukee. Eli se pyrkii tuhoamaan meidän koulutusjärjestelmämme. Eurooppalainen säätiö on julkaissut saneerauksen elpymistilanteessa nimisen oppaan. Ja tässä sanotaan, että ihanteellista olisi varmistaa se, että toimenpiteet, joiden avulla voidaan välttämättömiin ongelmiin puuttua, yhdenmukaistaa pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa. No varmasti komission pitäisi vaatia sitä, että kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi ainakin tähän pyrkiä. Kiitoksia. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Ensimmäisen puheenvuoron saa Sikierski, yksi minuutti, olkaa hyvä. Szanowni Państwo, w dobie kryzysu gospodarczego, który... Puhemies, hyvät naiset ja herrat, talouskriisin aikoina nämä ovat kovia aikoja kaikoille. Useat jäsenvaltiot ovat pyytäneet äh, rahoitusapua. Pitäisikin esittää kysymys, mikä osa tästä avusta yl- ylsi niille, jotka olivat vaikeimmassa asemassa vaikeimpina aikoina. Tuhannet ihmiset Euroopassa menettävät työpaikkansa päivittäin. Ja sen valtioiden hallitukset, Ottavatko ne sosiaalikysymykset huomioon, kun ne pyytävät rahoitustukea? Minä kyllä epäilen sitä. Kun näen, että elintaso heikkenee ja työttömyys kasvaa voimakkaasti useissa jäsenmaissa. Vetoisin teihin, että älkäämme sulkeko silmiämme huonommassa asemassa olevien tilanteelta. Kiitoksia sitten Figueiredo. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Taloudellisen sosiaalisen kohesion periaatteen soveltaminen on erityisen tärkeää kriisitilanteissa. Tämä merkitsee sitä, että meillä täytyy olla huomattava lisäys yhteisöbudjettiin, jotta voimme varmistautua siitä, että EU-maat voivat jatkaa talouskasvun tiellä ja vauraus jatkuu. Samalla meidän täytyy varmistautua, varmistaa sosiaaliturva ja työllisyys kaikille, kuten myöskin laadukkaiden yleishyödyllisten palveluiden saatavuus. Se on tärkeää kaikille Euroopan unionin asiakkaille. Tämä merkitsee sitä, että me emme pelkästään käytä yhteisövaroja, vaan meidän täytyy ryhtyä myös tehokkaisiin taloudellisiin ja rahatoimenpiteisiin, jossa mukana täytyy olla arviovaikutus ja näin voimme varmistaa sen, että EU:ssa ei synny lisää epätasa-arvoisuutta. Toivottavasti tämän keskustelun seurauksena Euroopan komissio ryhtyy aloitteisiin, joiden avulla voidaan päästä näihin tavoitteisiin. Kiitos, Kelly, yksi minuutti. Ihan pari sanaa vain. investment and particularly the globalisation funds which will be upcoming. Globalisaatiorahastot ovat yksi e- esimerkki. Ja voidaan myös miettiä, jos näille valtioille annetaan rahaa vaikeissa oloissa, niin voimme ajatella, että hallinto on huonoa. Voimme ajatella, että osa sitä työkoista edosta olisi, että hallinto ei olisi huonoa ja että huono hallinto korjattaisiin? Voisiko komissio vakuuttaa meille, että näitä varoja äh, varankäyttöön liittyisi, avustukseen liittyy sakkoja? Sillä ei ole oikein, kuten jos Rova Harkin sanoi, jos maihin luotetaan ja niin ne eivät vastaa luottamusta. Me emme koskaan pääse tilanteeseen, josta Frances Rossa, äh, että me saisimme paremman yhteiskunnan laman jälkeen kuin nyt. Kiitoksia sitten Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin sanoisin, että olen täysin samaa mieltä näistä ehdoista, jotka Euroopan parlamentti hyväksyi, ja komissiohan tekee näin. Kun lainataan rahaa näille kolmelle jäsenvaltiolle käyttämällä maksutasetta, silloin komissio ottaa rahaa markkinoilta ja lainaa niitä samoilla ehdoilla – ja ne ovat paljon edullisemmat ehdot näille maille kuin millaisia ehtoja he voisivat löytää suoraan markkinoilta ja velkaantua siellä. Ja nämä ovat ehtoja, jotta saisimme rahat takaisin. Mutta tiedämme kyllä nämä neljä ehtoa, jotka mainitsitte, jotka parlamentti hyväksyi. Mutta kun todella käytetään tätä välinettä, silloin ja joissain puheenvuoroissa niistä päättelin, että te yritetty vähän yhtenäistää sitä, mikä on rakennerahastojen, kohesiovarojen käyttöä ja muiden välineiden käyttöä. Sitten taas lainaan, joka annetaan maalle, joka on ongelmissa. Latviassa, Romaniassa ja Unkarissa on ongelmia, ja siellä on käytettävä tätä maksutasovälinettä, koska siellä ei voida mennä hakemaan markkinoilta lainoja. Me emme nyt puhu ohjelmasta johonkin yhteen tiettyyn toimintaan joissain tietyissä hankkeissa, vaan puhumme maista, jotka ovat talousvaikeuksissa ja jotka osittain johtuvat tästä kriisistä tietysti, mutta tilanne on siellä vaikeampi kuin muissa maissa, koska siellä on huonosti aikaisemmin hallinnoitu varoja ja vastuu ei kuulu näin ollen ei komissiolle, ei neuvostolle eikä Euroopan parlamentille. Siksi, että jotkut hallitukset ovat joissain valtioissa huonosti hallinnoineet varoja. Vastuu ei kuulu meillä, me yritämme vain nyt auttaa tällaisen talousongelman ratkaisemisessa. Ja tähän liittyy maksutaseongelmia ja velkaantuminen yksityissektorilla. Siellähän on toimittava kuitenkin sääntöjen mukaan, mutta siellä ei ole rahaa toimia sääntöjen mukaisesti. Ja kyseessä on myöskin julkissektoriin liittyvä ongelma. Kun kyse on julkisesta velkaantumisesta, silloin on helpompi liittää konkreettisia ehtoja näihin lainoihin. Tois, vielä eilen täällä Brysselissä yritimme saada yhden Latvian hallituksen edustajan vakuutuneeksi siinä, että se, mitä tehdään budjetin 2010 osalta olisi vähän edistyksellisempää. Mutta komissio ei voi vaatia, että joku maa toteuttaa uudistuksen, jota se ei halua uudistaa. Te tiedätte samalla tavalla kuin minulla, että komissiolla ei ole tällaista valtaa. No mikä on vaihtoehto? Jos ajatellaan Euroopan kansalaisia, sitten voidaan jättää tämä maa konkurssiin, ja että se ei enää pidä kiinni ulkoisista sitoumuksistaan ja että sitten nämä rahoitusongelmat pakoittavat devalvoimaan 25-30 prosentilla, mikä välittömästi köyhdyttäisi perheitä, yrityksiä ja julkista sektoria. Ja te ette varmaan halua tätä, enkä minäkään. Ja nämä ovat niitä ehtoja, joiden puitteissa nyt liikutaan. Minä olen samaa mieltä näistä analyyseistä, joista De Rossa puhui, Ferkas, Veres, kaikki te. Olen kaikesta samaa mieltä mutta Latvian tai Romanian tilanne tällä hetkellä on hyvin monimutkaisen, monimutkainen. Ja miettikää, millä tavalla pitäisi toimia kaikkien teidän nimissä, kun lainataan tai ei lainata rahaa maalle, joka ei voi ottaa velkaa markkinoilta, niin kuin valtaosa teollisuusmaista pystyy. Tämä on tilanne. Ja tätä me nyt yritämme ratkaista näillä neljällä ehdolla, jotka te päätitte ja joista me olemme samaa mieltä. Kiitoksia komission jäsen. Tämä keskustelu päättyy. Siirrymme seuraavaan kohtaan. Komission julkilausuma. Hondurasin poliittinen tilanne 29. marraskuuta 2009 järjestettäviä vaaleja silmällä pitäen. Ja nyt komission jäsenet vaihtavat paikkaa.